Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan. La séance est reprise. Jatkamme istuntoamme. Tänä aamuna otamme kantaa luotoista äh, määrärahoista muille pääluokille – päämäärärahoista parlamentille ja maksuista. Teillä on äänestyskortit mukana. Ja uskon, että ei tarvitse mitään testiä tehdä. Ensimmäinen äänestys koskee määrärahojen asettamista Pourquoi Pourquoi on fait le voter Alors, par souci de cohérence, pardonnez-moi. Johdonmukaisuuden takia pyydän anteeksi. Autamme maksumäärärahoista. Näin pääosasto kolme on käsitelty. Mitä tulee näihin maksuihin, tässä on ensimmäinen alaryhmä, liitteessä taulukossa yksi puolesta. Qui est contre? Qui s'abstient? Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen ala ryhmä määrärahat budjetti esitykselle taulukko kaksi puolesta vastaan tyhjää Un troisième sous-bloc. Kolmas alaryhmä, määrärahat. Liite kolme, hantaukset puolesta. Qui est contre? Qui s'abstient? Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten neljäs alaryhmä, joka käsitellään selvästi taulukossa neljä puolesta vastaan hyväksytty edestä äänestykset. Kompromissi alaryhmästä kolme 080206 puolesta. Tyhjää hyväksytty. Ja Guesta Guen etus raukeaa 13.03.17 Completion of European Regional Development Fund MEMP kautta 9001 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten muut pääluokat ja ensimmäinen äänestys tarkoituksena palauttaa määrärahat talousarvioesitykseen, joita neuvosto vähensi. Nämä koskevat tuomioistuimista ja tietosuojaviranomaista ja Euroopan ulkoisuudenhallintoa. Joitakin sopeutuksia on tehty koskien näitä palveluita puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten neuvoston määrärahoista pääluokka 2 eri tarkistuksien tarkoituksena on vähentää neuvoston määrärahoja toisin kuin mitä me olemme ajatelleet, me halusimme pitää kiinni neuvoston omista ehdotuksista. Mielestäni nämä, näistä tarkistuksista voitaisiin äänestää yksi ainoa äänestys yhtenä ryhmänä, jos tämä sopii teille. Me äänestämme, jotka 1100 budjettikohdasta 237 puolesta. Qui est contre? Vastaan tyhjää. Nämä tarkistukset on hylätty. Sitten pääluokka neljä. Tilintarkastus, äh, Tuomioistuin yksi neljä nolla kuusi Aldesta budjetista ehdotukset koskevat määrärahoja, jotka ylittävät talousarvioesityksen puolesta. Kiitos. est Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten Tämä siis raukeaa 2100 budjettikohtaa ensinnäkin kolme tarkistusta jurista, Aldesta, budjettista 466. Halutaan lisätä talous 650 000 saakka puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muutosesitys 8404, se raukeaa, koska tässä on yritetty, tästä on äänestetty. Ja sitten me äänestämme joukosta tarkistuksia, joiden tarkoituksena on vähentää määrärahoja suhteessa talousarvioesitykseen 104 kohdasta 204 kohtaan yhtenä ryhmänä. Jos teille sopii, esittelijä, hän hyväksyy tämän. Ketkä puoltavat näitä muutosesityksiä? Merci, qui est contre? Vastaan tyhjää hy- hylätty. Sitten kommentit ja varaukset. Tuhat. ECR 800 338 3 prosentin reservi puolesta varaus vastaan tyhjää hylätty 1400 kohta juuri 701 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2008 kohta tarkistus jurista 600 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pääluokka 5. Tilintarkastustuomioistuin. Budjettikohta 1200 budjettikohta budjetista 2300 tarkistus puolesta. Contre. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. SD tarttu 7693, ALDE 7767, budjetti 4576. Tässä palautetaan määrärahoja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ja EFDDn tarkistus tässä raukeaa. Sitten kohta 1612 lisäkoulutus henkilökunnalle. Ensimmäinen tarkoitus EFDDltä 782 tarkoituksena vähintään neuvoston ehdotuksen alle puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten neljä tarkistus SDALD, vihreät ja budjetti, valiokunta tarkoituksena palauttaa määrärahat talousarvioesityksen tasolle puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. kohtaa 162. Budjetti 2301 tarkoituksena palauttaa osittain määrärahoja puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten neljä SD, ALDE, vihreät, budjetti. Niiden tarkoituksena on palauttaa määrärahoja puolesta vastaan tyhjää läpi. Anteeksi, hyväksytty. 8570 FDDltä se raukeaa. Budjetti kohta 2007. Rakennusten sisustaminen EFDD 7485 määrät alle neuvoston ehdotuksen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Neljä, tarkistusta SD, ALDE, Vihreät, budjettivaliokunta, 4584. Tässä palautetaan määrärahoja talousarvioistukseen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Budjettikohta 2102, External Services for the Operation, Implementation and Maintenance of Software Systems. Neljä tarkistusta. SD 7716, ALDE, Vihreät, budjettivaliokunta. Palautetaan talousarvioesityksen summat puolesta. Tyhjää. Äänestä hyväksytty 212 kalustus budjettivaliokunta 2302. Tässä palautetaan osittain määrärahoja puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljä tarkistusta SD, ALD, vihreät, budjetti. Tarkoituksena palauttaa määrärahoja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat tarkistus EFDD 7489 raukeat, kohta 238 muut hallintomenot, budjetti 2303 pa- palautetaan osittain määrärahoja talousarvioistukseen puolesta vastaan kädet eivät ihan kaikki tunnu nousevan, joten me äänestämme koneäänestyksenä. Se alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi Pyydän siis nostamaan kädet sellaista. Sitten neljä tarkistusta. Se SDAD vihreät budjettivaliokunta 458 budjetilta tarkoituksena on palauttaa määrärahoja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava tarkistus EFDDstä raukeaa budjettikohta 270, konsultaatiotutkimukset, kaksi tarkistusta, EPP 8028, SD-ryhmä 8716. Haluan täsmentää. Kyse on muutoksesta, josta esittelijä on puhunut. 270. Tässä, kun tämä on äänestetty, sitten, sitten muita tarkistuksia pidetään sitten selvitettyinä, joten tämä äänestys tarkoittaa sitä, että tämä liittyy varauksiin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 204 Budjetti 2304 tarkoituksena on palauttaa osittain määrärahoja puolesta vastaan tyhjää hylätty neljä tarkistusta ST, ALD, 781 vihreät, 805, budjetti 4639 tarkoituksena palauttaa määrärahoja talousarvioesitykseen tai sen summia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tulee eri 2000 kohdasta kohtaan 272. Näiden tarkistusten tarkoituksena on palauttaa määrärahoja sen lisäksi, josta jo äänestettiin, ja joko neuvoston tai budjettivaliokunnan mukaisesti. Varmasti voidaan äänestää näistä yhtenä ryhmänä, komissaari, me siis äänestämme ryhmänä puolesta, kättä nostamalla vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten varauksista. Tästä äänestimme kun äänestimme tarkistuksista 8028876, pääluokka 6, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, budjettikohta 1004, ensimmäinen tarkistus puolesta vastaan hylätty EFDD 7395 tarkoituksena alittaa ennusteen määrärahat esityksessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 6756 SD 7681 tarkoituksena ylittää määrärahat esityksessä puolesta vastaan tyhjää. Ei tule oikein selväksi. Kaikki eivät ole nostaneet selvästi kättään, joten koneäänestys. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Kaksi äänestämättä. Äänestys päättyy. hyväksytty 21 puolesta 10 vastaan 100, 1008 budjettikohtaa. EFDD 7397 tarkoituksena vähentää määrärahoja suhteessa talousarvioesitykseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105, lisäkoulutus, kielikoulutus, muu koulutus, EFDD 7398, tarkoituksena vähentää määrärahoja taessa puolesta vastaan tyhjää hylätty 1200 palkkaus EFDD 7399 halutaan alittaa määrärahat puolesta vastaan tyhjää hylätty, ENF 8230. Myös halutaan vähentää määrärahoja puolesta vastaan, tyhjää hylätty, Inta 6755, SD 7682 tarkoituksena ylittää talousarvioistuksen määrät puolesta vastaan ei tule selväksi. Kaikki eivät näytä äänestävän, joten koneäänestys alkaa. Tout le monde a voté Apparemment pas. Eh bien, ça est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 yhdeksän tuloksella. Siirrytään budjettikohtaan 1220, ENF 8231. Siinä poistetaan tämä kohta puolesta vastaan tyhjää, hylätty 1400, EFDD 74400. halutaan vähentää määrärahoja puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 1420, ECR 241 tarkistus. Alittaa määrärahat. Halutaan alittaa määrärahat taas puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. EFDD 701. Halutaan alittaa määrärahat taessa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. budjettikohta 1422, EFDD 702, vähen, halutaan vähentää määrärahojen puolesta vastaan, tyhjä, hylätty 1610, EFDD 7404, vähennetään määrärahoja puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 1612, e, kaksi tarkistusta, EPP ja SD Halutaan palauttaa määrärahat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 162, budjetti 2400. Halutaan vähentää määrärahoja verrattuna tai esityksen puolesta vastaan. Pyydän nostamaan kädet ylös puolesta äänet 2400 tarkistus. Vastaan äänet. Tyhjää. Hylätty. Budjettikohta 2000. EFDD 706. Halutaan alittaa määrärahoja puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Budjettikohta 2001. EMF 8232. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 2007 budjetti 2001. Otan vähentämään rahoja puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 2022 EFDD 707 tarkistus. Vähennetään määrärahoja suhteessa taajan puolesta vastaan. Tyhjää hylätty budjetti 2402 vähentää määräisen suhteessa taen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 2024 budjettikohta ECR 8340, EFDD 7408, halutaan vähentää määrärahoja taen suhteen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Budjettikohta 2100, EFDD 7409 tarkistus väännetään määrojen suhteessa neuvoston kantaan puolesta vastaan Tyh- tyhjää hylätty. Kaksi tarkistusta EPP 8030 SD 7684 palautetaan määrärahojen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettikohta 2102, EFDD 7410, vähennetään määrärahoja puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty, budjettikohta 212, EFDD 7411, alle neuvoston ehdotuksen puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty, EPP 8031 ja SD 7685, palautetaan määrät puolesta vastaan tyhjää hyväksytty budjettikohta 214 EFDD 7412 alitetaan määrärahat puolesta vastaan tyhjää hylätty budjettikohta 216 EFDD 7413 vähennetään määrärahoja puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 238, EFDD 7415, tarkoitus vähentää määrärahoja puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Budjetti 2403, on vähentää määrärahoja suhteessa esitykseen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Budjetti kohta 2540, EFTD 7416. Haluat, halutaan alittaa neuvoston välityssumma puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Budjetti 2404. Halutaan alittaa neuvoston summa puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. EPP 8032 ja SD 7686. Halutaan palauttaa määrärahat suhteessa taen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty budjettikohta 2542 EPP 8033 ja SD 7662 palautetaan määrärahat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty EFDD 7417 raukeaa 2546 budjettikohta EFDD 7418 allitetaan neuvoston esitys puolesta vastaan tyhjää hylätty EPP 8034 ja SD 7663 palautetaan määrärahat taen puolesta vastaan tyhjää Tarkoitus on hyväksytty. Budjetti kohta 2548. ENF 8233 halutaan aloittaa neuvoston suoma puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. EFDD 719 Aloitetaan neuvoston esitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. EPP 8035 SD 7664 palautetaan määrärahat budjettiesityksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 2600 EFDD, EPP 2036 SD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EFDD 720 raukeaa. Budjettikohta 2602, EFDD 721, aitetaan määrärahat puolesta vastaan tyhjää hylätty. E- 2620 budjettikohta EFDD 722 aitetaan neuvoston esityspuolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 2405 tarkoituksena alittaa neuvoston esityspuolesta vastaan tyhjää hylätty. EPP 8037, SD 7666, palautetaan määrärahat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettikohta 2622, kaksi tarkistusta EPP, SD, halutaan palauttaa määrärahoja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja seuraavat raukeavat. Siis ECR, EFDD 723, nämä kaksi. Sitten 2624, EFDD 724, alitetaan talousarvioistys puolesta vastaan tyhjää hylätty pääluokka 7 alueiden komitea. Budjettikohta 1000 SD7710. Halutaan alittaa budjetti talousarvioesitys puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 1004. EFDD 725 alitetaan esityspuolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 105. EPP 8039 SD 7711. Yritetään talousarvioesitys puolesta vastaan. Ei ole selvää koneen äänestyksenä, joka alkaa. Vous avez tous voté Apparemment pas, il manque trois puuttuu vielä kolme ääntä. Bien, le scrutin est clos. Approuvé. Hyväksytty 19.11 äänillä. Ligne 1200. 1200 EFDD 726, alitetaan neuvosto puolesta vastaan tyhjää hylätty. ENF 8234 allitetaan neuvoston summa puolesta vastaan tyhjää hylätty. EPP 8040 SD 7668 palautetaan määrärahoja esityksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ja seuraava budjetti 2500 Budjetti kohta 1220, ENF 8235. Halutaan poistaa kohta puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. kohta 1400, EFDD 7427. Aloitetaan neuvoston er- er- er- puolesta vastaan tyhjää, hylätty. EPP 8041, ST 7669 palautetaan budjettiesitys puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 1402 EFDD 7428 aloitetaan neuvostopuolesta vastaan, tyhjää, hylätty. EPP 8042 ST 7670 palautetaan määrärahat esitykseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 1420 kohta EFDD 729 aloitetaan esitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. EPP e ja SD ylitetään talousarvioesitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kohta 1422, EFDD 7430. Alitetaan esitys puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty 1610, FDD 7431. Alitetaan esitys puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Budjettikohta 112 FDD 7432 aloitetaan esitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 2501 määrät alle esityksen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti kohta 162 ECA 8332 allitetaan esitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. EPP 844 SD 7687 ylitetään esitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty budjettikohta 2000 ja FDD 7434 alitetaan esitys puolesta vastaan tyhjää hylätty 207 kohta EPP 845, SV ylitetään esitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 2502 raukeaa. Budjetti kohta 2022 EFDD 735 alitetaan neuvoston esitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. EPP 847 ST 7713 palautetaan esityksen määrärahat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraava budjetti 2503 raukeaa 2024 EFDD 7436 aloitetaan esitys. Komission esitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 2100, EPP 848, ST 7689 yli esityksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraava tarkistus budjetista raukeaa. Budjettikohta 2102, EFDD 7437, alle esityksen puolesta vastaan tyhjää hylätty kohta 212 ja DD 7438 alle talousarvioesityksen puolesta vastaan tyhjää hylätty. kohta 214 EFDD 7439 alle esityksen puolesta vastaan tyhjää hylätty. EPP 206 ST 7690 Ylitetään esitys puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja seuraava budjetissa 2505 raukeaa. kohta 216. EFDD 7440 aloitetaan esitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. kohta 230 EFDD 741 aloitetaan esitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 238 EFDD 742 allitetaan esitys puolesta vastaan tyhjä. Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Vastaus on ei, kysymystä ei kuulla. Tämä on siis hylätty. 2540 kohta EFDD 743, sama tavoite puolesta vastaan tyhjää, hylätty. kohta 2541, FDD 7444, aloitetaan esitys puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. kohta 2542, EFDD 7445, aloitetaan esitys puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Budjetti 2506, aloitetaan esitys puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. kohta 2546, EFDD 7446, aloitetaan puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 2600 EFDD 747 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 2507 alitetaan esitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 2602, budjetti 2508 alitetaan esitys puolesta vastaan tyhjää hylätty budjettikohta 2620, EPP 849, ST 708, palautetaan määrärahat e puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja seuraavat tarkistukset raukeavat. Budjettikohta 2622, SD 7714, ylitetään esitys puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. EF dd raukea raukeaa. budjettikohta 264 EPP 850 SD 7709 ylitetään esitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ECR 8333 raukeaa pääluokka kahdeksan Euroopan oikeusasiamies. Tässä varmaan voidaan ryhmän äänestää 104 kohdasta 303 kohtaan saakka. Esittelijä hyväksyy tämän, joten jos äänestätte puolesta, kuusi tarkistusta, nostakaa käsi. Vastaan äänet, tyhjää äänet, hylätty. Sitten pääluokka 9, tietosuojavaltuutettu. Mielestäni voimme tässäkin äänestää ryhmänä 1010 kohdasta 3044 saakka puolesta vastaan. Baissez les mains. Abstention. Tyhjää. Hylätty. Sitten pääluokka 10, ulkosuudenhallinto. 1200 budjettikohtaa. AFET 5306. Yritetään esitys puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavat kolme, ENF, EFDD, ECR, raukeavat. Budjettikohta 2214, uusi budjettikohta AFET 5221, budjetti 4408 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty budjettikohta 3002, AFET 5260, yritetään esitys puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. ENF 8292 no se raukeaa. E, sitten 3006 AFET 5302, niistä ei pidäkään äänestää, sanoo puheenjohtaja. Sitten muut budjettikohdat 1101, 1201, niistä varmaan yhtenä ryhmänä voidaan äänestää, mennä pidemmällekin jopa kohtaan 3005 esittelijä. Sopiiko tällainen? Donc, monsieur Rudy, vous votez son amendement, il a changé. Euh, son amendement, c'est là. C'est là. Alors, on vote euh, jusque-là et après, on demande de voter en bloc. Le, le, le Rubik, il est où Lequel, celui-là Le budget 40. 40 Bon, alors, on va voter, on va voter. Donc on va, Monsieur Rubik souhaite qu'on vote. Euh, Herra Rubik haluaa, että hänen tarkistuksestaan äänestään budjetti 4026, ensimmäinen 100, 1101 kohtaan puheenjohtajapöytä, anteeksi. Kohtaan 12014 tarkoituksessa puolesta vastaan tyhjää. Nämä kolme ensimmäistä on hylätty. 1202 Ryvihiltä. EMF, tarkistus 84 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty budjetti 4625 Yritetään esitys puolesta vastaan. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Scrutin est Ja päättyy. Hylätty 20 kaksi vastaanotosta puolesta. Sitten esitellään suostumuksella 1203 kohdasta 3005 kohtaan saakka. Olemmeko samaa mieltä? Tartuksena hyväksyä ryhmänä puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää. Nämä tarkistukset on hylätty. Sitten kommentit budjettikohta. AFET 5306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettikohta 302 AFET 5260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettikohta 306 AFET 5308, EPP 8027, budjetti 4608. Tästä ei pidäkään äänestää. Näin. Nyt voimme sitten siirtyä pääluokkaan yksi, nimittäin parlamentin oma talousarvioesitys. Alors, nous avons un premier... Ensimmäinen äänestys. Tässä pidetään kiinni määrärahat. 2,3 niin kuin alun perinkin oli tarkoituksena. Tämä liittyy taulukkoon yksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten toinen ryhmä liite tai kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tuhat kaksisataa GUE 7313 tarkistus halutaan lisätä, anteeksi vähentää määrärahoja. Näistä kahdesta varmaan voidaan äänestää samalla, koska ne liittyvät täysin toisiinsa. Siirretään määrärahoja palkkamäärärahoista, hallinnollista palkoista ryhmille 1500 miljoonaa 500 puolesta vastaan tyhjää. Nämä kaksi tarkistusta on hyväksytty. Sitten varaus 1006, budjettikohta, budjetti 4246. 10 prosenttia varauksiin puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten huo, huomautukset 242, AFKO 6736 puolesta vasta, vastaan ehdottaisin, että äänestäisimme koneäänestyksenä tästä. Äänestys alkaa. Le scrutin est clos. Äänestys repoussé par 18 voix contre 16. 16 18 tuloksella hylätty. Sitten AFKO 6742 tarkistus. Ehkä turha, mutta kuitenkin puolesta vasta, vastaan tyhjää, hylätty. Budjetti kohta 326, budjetti 4627 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten henkilöstökaavio. S1 12 EFDD 8660 tarkistus. Drastisesti suhtaudutaan määrään ryhmissä puolesta vastaan tyhjää est... Hylätty. Hyvät kollegat, nyt olemme äänestäneet ja tarkastelleet 2018 talousarvioesityksen. Haluaisin jälleen uudelleen kiittää ja ylistää esittelijöitämme Muresan ja Suotseja, jotka ovat tehneet erinomaista työtä ja he ovat antaneet arvokasta tietoa budjettiasian valiokunnalle. Haluaisin kiittää ja onnitella myös meidän työntekijöitämme. Äänestyksen kesto oli ilmeisesti lyhyempi kuin yleensä. Toivottavasti ette tästä pahoita mieltänne. Mutta jos tämä nyt oli mahdollista, niin tämä johtui erittäin hyvistä valmisteluista. Tässä kiitämme esittelijää, varjoesittelijöitä, poliittisia neuvonantajia, sihteeristöä. Todella varsinainen suoritus heiltä ja haluaisin, että heille osoitetaan suosiota. Monsieur Rubig. Herra Rubig. Äh, ja tämänkin... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan sanoa paljon kiitoksia puheenjohtajallemme, koska mielestäni hän teki erinomaista työtä ja me olemme erittäin iloisia siihen, siitä, että puheenjohtaja hoiti asian kunnolla ja minulla on vain yksi pyyntö, että sen kerta kun äänestetään, meidän pitäisi tietää milloin äänestysaika ja se pitäisi ensi vuodelle suunnitella yhte- putkeen, koska tänään meillä on ryhmäkokouksia ja me nyt emme ole ryhmäkokouksissa, tehdään tärkeitä päätöksiä. Äh, mutta halusin kiittää kaikkia. Tämä oli erittäin hyvä äänestys ja toivottavasti sovittelu saa aikaan hyvän tuloksen. Kiitoksia. Merci d'ores et déjà D'ores et déjà, euh, je voudrais vous dire que... Niin nyt jo haluaisin sanoa teille, että olisi viisasta varata viimeinen tiistai ja viimeinen keskiviikko ensi kuussa, kun ensi, ensi vuonna, kun äänestetään talousarvioesityksestä 2019. Mitä tulee ryhmiin, toivottavasti voitte vaikuttaa hiukan ryhmiinne ja vakuuttaa heidät siitä, että äänestykset budjettitarkistuksista ovat ratkaisevan tärkeä tilaisuus. Haluaisin todellakin, että ryhmät ottaisivat meidän työmme huomioon ja kohtelisivat meitä arvokkaasti. Edustaja Taran. President, I... Kiitos puheenjohtaja. Huolimatta siitä, että hävisin kaikki äänestykset, olen yhä vielä samaa mieltä herra Rybikin kanssa. Je voudrais vous indiquer que... Haluaisin sanoa teille, että budjettiasain valiokunta on hyväksynyt 2008 tarkistukset. Nyt halusin antaa puheenvuoron komissiolle. Jean Durel, pääjohtaja on tänään paikalla. Ehkä hänellä on joitakin kommentteja. Thank you, Chairman, for... Kiitoksia puheenjohtaja, että komissio sai puheenvuoron. Minä puhun lyhyesti. En aio teitä viivyttää sen pidempään näiden pitkien äänestysten jälkeen. Haluaisin nytyä puheenjohtajaan ja jäseniin, jotka onnittelevat esittelijöitä eh, tästä erittäin hyvästä tuloksesta ja menestyksekkäästä äänestyksestä eh, ja sitä, että eh, haluaisin myös kiittää heitä siitä, että he ovat tehneet niin hyvää työtä. Tässä on ollut paljon tarkistuksia. He ovat menestyksekkäästi saaneet päätökseen äänestyksen tästä kompromissipaketista. En halua nyt mennä yksityiskohtaisiin kommentteihin tänään. Kuten tiedätte, eh, lokakuun täysistuntoäänestyksen jälkeen komissio lähettää teille, kuten joka eh, vuosi, toteutettavuuskirjeen ja siinä meillä on sitten yksityiskohtaiset kommentit sekä neuvoston että parlamentin kannasta. Ihan muutama lyhyt kommentti tänään. Yleisesti ottaen kiitoksia valiokunnalle siitä, että äänestitte niistä monista tarkistuksista, jotka palauttivat talousarvioesityksen. Se on tärkeää. Kiitos siis komission puolesta. Mitä tulee otsakkeeseen 1a? Vain yksi huolenaihe, mm, jonka haluaisin ilmaista, ja se liittyy siihen, että Maksumäärärahat on poistettu eurooppalaisista solidarisuusjoukoista ja ymmärrän tietenkin logiikan tämän äänestystuloksen taustalla, ettei mentäisi lainsäädäntömenettelyn edelle, mutta olemme vain huolissamme siitä, että lainsäädäntömenettely on päätettyä, kun otetaan nämä maksumäärärahat pois budjetista jos sovittelu sen vahvistaa. Meidän on pakko tehdä korjaava talousarvio, lisätalousarvio, joka mm, aiheuttaa viivästystä ja saattaa vaikuttaa näiden nuorten ihmisten liikkuvuuteen 2018. Tämä on otettava huomioon, kun mennään sovitteluun. Sitten otsakkeesta 1b, ainoastaan yksi kommentti, nuorisotyöllisyysaloite, budjettiluonnoksessaan komissio oli ehdottanut, että määrärahat jaettaisiin tasaisesti vuosille 2018, 19 ja 20, mutta nyt parlamentti haluaisi etupainottaa näitä summia vuoteen 2018, sillä varmasti on syynsä, mutta monivuotisten rahoituspuitteiden puitteissa se antaisi vain rajoillisen määrän äh, määrärahoja vuosille 2019 ja 2020. Se on otettava siis huomioon. Sitä haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että kuten joka vuosi äh, komissio aikoo esittää korjauskirjelmän äh, talousarvio esitykseen lokakuun puolivälissä, joka antaa uusimmat arviot tarpeista tälle otsakkeelle. En aio kommentoida otsakkeita kolme, neljä ja viisi, Ja nostan yksi kommentti liittyen otsakkeeseen neljä, Yksi harvinainen osa-alue, jossa neuvosto ja parlamentti ovat samaa mieltä, nimittäin on yhteinen halu vähentää Turkin liittymistä edeltäviä maksuja. Tämä siis on otettava huomioon, kun mennään sovitteluun. Kiitoksia vielä, että sain puheenvuoron. Vielä kerran onnittelut esittelijöille. Odotan kovasti eh, yhtä menestyksekästä äänestystulosta täysistunnossa lokakuussa. Ja meillä on nyt oikein hyvä pohja ryhtyä eh, sovitteluun ja odotamme kovasti sitä, että budjetti 2018 saadaan hyvin päätökseen. Kiitoksia pääjohtaja teidän kommenteista. Otimme ne huomioon. Ja kiitän tästä rakentavasta suhteesta meidän kanssamme. Ja kiitän erityisesti budjettiasiain pääosastoa komissiossa. Herra e- esittelijä, haluatteko te kertoa nyt meille tuntemuksistanne tämän äänestyksen jälkeen, jota niin hyvin tässä olette eteen vienyt. Herra Murasan. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kollegat. Ensinnäkin kiitokset teille kaikille siitä, että olette olleet paikalla niin lukuisin joukoin sekä eilen että tänään koko äänestyksen ajan. Tämä antaa selkeä viestin neuvoston ja komission suuntaan siitä, että me olemme tehneet hyvin Äh, huolellista työtä parlamentin budjetin parissa vuodeksi 2018. Kaikki tärkeät asiat, joista me äänestimme eilen ja tänään, saivat suuren enemmistön taakseen tässä valiokunnassa ja olen vakuuttunut, että näin käy lokakuun lopussa myös täysistunnossa. Ja se on silloin hyvin selkeä merkki neuvostolle siitä, miten vahva parlamentin kanta on. No, komissiolle Kiitokset näistä kommenteista, joita teitte. Te mainitsitte tämän korjaavan oikaisukirjeen, joka liittyy otsakkeeseen kaksi. Tämä on tavallinen menettely. Me tiedämme, että tämä oikaisukirje tulee vaikuttamaan ei ainoastaan otsakkeeseen kaksi, vaan myös muihin otsakkeisiin. Ja ikävä kyllä parlamentti parlamentti ei eh, saanut tietää näistä tämän kirjeen sisällöistä tarkemmin ennen äänestystä, koska me tiedämme hyvin, että se ei vaikuta vain ja ainoastaan otsakkeeseen kaksi. Jos me olisimme saaneet yksityiskohtaisempaa, avoimempaa tietoa tästä oikaisuvaatimuksesta, niin silloin me olisimme voineet ottaa tämän huomioon äänestyksissä. Nyt olemme tilanteessa, jossa parlamentilla on hyvin selkeä kanta kaikkiin otsakkeisiin ja minun viestini teille ja kertokaa tämä myös komissiaisen Öttingerille on, että jatko, eh, sovittelu tulee olemaan hyvin hankalaa, mikäli komissio ei ota mukaan parlamentin kantaa. Joten viestini teille on, että me hyvin suurella enemmistöllä Äh, hyväksyimme budjetin ja mitä enemmän te otatte tästä tämän huomioon, sitä helpommin neuvottelu tulee äh, tapahtumaan. Joten ottakaa mukaan parlamentin kanta, äh, mutta toki sovittelu voi vaikeutua tästä. Sitten vielä ihan nopeasti nuorisotyöttömyysaloitteesta vuoden 2018 budjettiin se, mitä me eh, tässä ehdotamme, ei ole frontloadingia, vaan me ehdotamme, että allokoimme siihen eh, uutta rahaa. Eh, Euroopassa nuorisotyöttömyys on vielä liian korkea liian monissa jäsenvaltioissa ja meistä tuntuu siltä, että tämä summa, jonka komissio ehdotti 232 miljoonaa euroa, ei riitä, jotta voitaisiin hoitaa tämä haaste, koska se on niin valtava. Joten me emme tässä ehdota mitään frontloadingia, vaan äh, meistä vain tähän tarvitaan lisää. Eli tässä minun kantani. Kiitokset vielä teille kaikille siitä, että olitte paikalla äänestämässä. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur général. Kiitoksia yleisesittelijä. Nyt puheenvuoron saa herra Ashford. Erittäin hyvää työtä myös teiltä. I want to thank again. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin vielä kerran kiittää kollegoita heidän avustaan ja tuestaan ja varjoesittelijöitä kaikesta siitä työstä, mitä he ovat panneet tähän budjettiin. Sanoin heti aluksi, että parlamentti oli asettanut budjettimme 2,3 prosentin nousuun viime vuonna ja olin aina sitä mieltä, että tämä oli järkevä ja fiksu vertailuarvo, jo voisimme verrata muita toimielimiä. Sanoin aluksi, että tämä saattaisi aiheuttaa hyvin tiukkoja kurinalaisia päätöksiä. On selvää, että monissa kysymyksissä kollegat päättivät, etteivät ole samaa mieltä kanssani. Tietenkin tämä on päätös, joka minun, minun on kunnioitettava. Sen seurauksena viemme eteenpäin budjettia. En ole nyt siis loppusummaa vielä laskenut, mutta oletan, että että olemme lähempänä kolmen prosentin lisäystä. Tätä en toivo, mutta kunnioitan silti valiokunnan näkemyksiä. Uskon myös, että meillä on kanta, jonka voimme nyt viedä sovitteluun neuvoston ja komission kanssa ja voimme yrittää saada aikaan onnistuneen tuloksen. Kiitoksia puheenjohtaja ja kollegat. Merci, monsieur Schwartz. Kiitoksia herra Ashford. Hmm. Niin, olette todellakin syystäkin huolissaan julkista määrärahoista ja meidän äänestyksemme myötä me olemme sitoutuneet eh, eh, asiaan. En ole varma, että eh, voi olla, että sovitus seurataan kompromisseihin, se nähdään sitten. Sigrid jo puhui tilanteesta, kai esittää Täällä on tällainen pilottihankeesitys, jotta harjoittajat voisivat nauttia Erasmus-määrärahoista, koska maatioissa on näitä opisopimusharjoituksia, niin se, heidän kulttuurissaan tämä on erittäin tärkeä osa. Esimerkiksi Saksassa tämän yleistä Itävallassa, Alankomaissa on näitä oppisopimuksia. Nyt haluaisin sanoa, että tämä pilottihanke on, on nyt komission hyväksymä, se on se mukana komission ohjelmassa. 400 miljoonaa on määräraha, näin voidaan rahoittaa Erasmus-stipendejä oppisopimuslaisille ja haluaisin jakaa kansanne vakaumukseni siitä, että tämä on varmasti hyvä keino kehittää eurooppalaista kansalaisuutta nuorten parissa ja tukea kaikkia nuoria kaikissa EU-maissa. Näin he voivat ehkä päästä työhön käsiksi. Mutta harjoittelijoiden liikkuminen EU:ssa on vaikea, koska tässähän on kyseessä oikeastaan 28 eri lainsäädäntöä, joten heidän pitää pitää voida painostaa meidän hallituksiamme, jotta kehitämme lainsäädäntöä ja jotta saataisiin ehkä yhtenäiset puitteet eurooppalaisille oppisopimuslaisille. Tämä on minun henkilökohtainen kommentti. Ennen kuin istunto keskeytetään, haluaisin muistuttaa seuraavista vaiheista. Me äänestämme päätöslauselmasta, johon liittyy budjettitarkistukset 10. lokakuuta valiokunnassa. Sitten ensimmäinen trilogi pidetään 18. lokakuuta. Sitten tästä keskustellaan ja hyväksytään 24. Äh, tai 10 täysistunnossa. Ja sitten sovitteluvaihe aukeaa. Ensimmäinen kokous 6. marraskuuta, toinen toivottavasti eh, marraskuun lopussa eh, tai 17. marraskuuta. Joka tapauksessa meidän pitää viedä loppuun tämä sovittelu, jos me haluamme, että tulos on myönteinen ennen marraskuun 20. päivää. Nyt kun tämän olen kertonut, ja sanonut, onko teillä kenties huomioita tai kysymyksiä muissa asioissa. Jos ei ole, istunto päättyy.